Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat ja hyvät naiset ja herrat. Aloitamme kokouksen. No niin, hyvät edustajat, voisitteko istutua paikoillenne, niin aloittelemme kokousta. Ja pyydän myös hiljaisuutta please do stop your discussions. Voisitteko ystävällisesti lopettaa keskustelut? Ja ensimmäisenä teemme täällä ää, testiäänestyksen. Teillä pitää olla kortit paikallaan tuolla. Kaikki äänestyskortit koloihin. Ja suoritamme nyt testiäänestyksen. Oletteko valmiina? Kolmen tunnin äänestystä varten. Aloitamme äänestyksen. Uh, uh, thank you. I close the vote. Kiitoksia äänestys. Päättyy. Hieno tulos, kiitoksia. Äänestys, siis äänestämään enemmistö on valmiina kolmen tunnin äänestykseen, että luultavasti saamme kokouksen valmiiksi kello 13 mennessä. Tamburan, Tamburan saa puheenvuoron, työjärjestyspuheenvuoron. Hyvä puheenjohtaja ja hyvät kollegat, kun meillä on aika monimutkainen äänestys tästä energiaunionista ja täällä on paljon tärkeitä asioita harkinnassa. Tästä syystä haluaisin pyytää, mikäli kollegoille sopii, että kun olemme päässeet loppuäänestykseen asti, pyytäisin 50 minuutin tauon niin, että voimme konsultoida toisiamme ja, ja saada käsityksen lopullisesta tekstimuodosta. Okay, but uh, dear friend, probably will be... Selvä, mutta varmaankin um, tämä kyllä tämä istunto venyy, joten ehdotan kahden kolmen minuutin taukoa, enkä kymmenen, viiden, tai viiden tai kymmenen minuutin taukoa, joten muutama minuutti, olen pahoillani, muutama minuutti voidaan antaa loppuäänestyksen jälkeen taukoa. Nyt ensimmäinen kohta, nimitykset äh, Aserin johtokuntaan Euroopan parlamentin puolesta. ehdotamme täysjäsenäksi Roana Jordania. Äänestys tehdään koneellisesti. Äänestys alkaa. I close the, uh, sorry, EPP e two. Täällä on EPPstä kaksi ylimääräistä ääntä. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Uwe Lebrisiä on ehdotettu varajäseneksi. Äänestys alkaa. I close the vote. Ja päättyy. Hyvä, hyväksytty. Sitten loppuäänestys ehdokasluetteloa varten, eli kaikki ehdokkaat yhdessä. Tarvitaan, tarvitaan jäsenten ehdot, ehdoton enemmistö läpimenoa varten. Äänestys alkaa. Kosken siis nyt koko luettelua. I close the vote. Äänestys päättyy. EPPstä yksi ylimääräinen ääni. Nyt on parempi tilanne ja äänestys päättyy. 55 puolesta, 6 tyhjää. Kiitoksia. hyväksytty. Onnittelut nimitetyille henkilöille. Heidät loppujen lopuksi puheenjohtajakokous sitten nimittää tähän tehtävään seuraavana. Mietintöluonnos, jonka aiheena on sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntä tavoitteen saavuttaminen ja Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä. Esittelijänä edustaja Eriksson. Kompromissi yksi puolesta ei vaan kompromissi miinus yksi puolesta. Tyhjä, puolesta tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tarkistetaan tämä. The vote is open. The vote is closed. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 22 puolesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty 41 puolesta vastaan tarkistetaan 41. The vote is open. The... Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kor- kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 57 puolesta vastaan tarkistetaan. Viisikymmentäseitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76. Äänestys päättyy. 76. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7a puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tarkistetaan 77. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 78 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämänkin 78. Yksi ylimääräinen epp eläinen Kiitoksia, nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 9 puolesta. Haluatteko tarkistaa tarkistuksen 90? Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjiä varmaankin hylätty, mutta tarkistamme vielä koneellisesti. 106. Yksi ylimääräinen EPP-läinen. Kiitoksia. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17, kompromissi 17 Siis kompromissi, seitse, kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjä Hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjä Hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi miinus 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty taitaa olla. Tarkistamme. 167 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan. Tyhjä, hy, hylätty. Kompromissi 20a puolesta. Yksi kuusi kahdeksan Hyväksytty. Sanoin hyväksytty. Ei vaan sanoitte hylätty. Ai, anteeksi vain. Siis 168. Äänestys alkaa. Äänestämme siis uudelleen. 168. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Oli siis oikeassa. Ensimmäisellä kerralla olin oikeassa, toisella kerralla en. Anteeksi vain. Sitten kompromissi 20a puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 169 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Tarkistamme 180, 187. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22, kompromissi 22 puolesta vastaan. Ja tarkistamme. Kompromissi 22. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistus 1. Tarkistamme tarkistuksen 1. Äänestys päättyy. Rejected. Hylätty. Two in favor. Kakkonen puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Loppuäänestys koneellisena. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Yksi ylimääräinen EPP-läinen äänestys päättyy. Kiitoksia onnittelut esittelijälle. Eriksson. Onnittelut esittelijä Erikssonille. Nyt Parhaat kollegat, siirrymme tähän erittäin pitkään äänestykseen. Mietintöluonnos kohti Euroopan energiaunionia. Marek Josef Grubarczyk on esittelijämme. Työjärjestyspuheenvuoro, kollega Grubarczyk. Thank you. Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää kaikkia yhteistyöstä, aivan erinomaisesta työstä. Erityisesti kiitän kaikkia, kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä. Nyt haluaisin todeta, että olisi äärimmäisen tärkeää kunnioittaa sitä päätöstä, että kompromissi 67. Pieni hetki, pieni hetki. 26b. 263-265 ovat meille äärimmäisen tärkeitä. On tärkeää, että hylätään tämä kompromissi ja nämä tarkistukset. ECR-ryhmälle nämä ovat keskeisiä kysymyksiä. Jos ne menevät läpi, niin äänestämme koko tekstiä vastaan. Pyytäisin teitä kunnioittamaan kantaamme. Kiitos. Uh, Kiitoksia teille, kollega esittelijä. Seuraavaksi edustaja Tyrmäs. Nyt ei mielestäni ole hetki lähteä taistelemaan tästä sisällöstä. Energiatehokkuus on tärkeä asia ilmastonmuutoksen suhteen, tuottavuuden suhteen ajatellen myös herra Putinin tyyppisiä henkilöitä, tapaisia henkilöitä. Euroopan parlamentin tulee vaatia voimakkaita tehokkuustavoitteita. Kiitos ja oliko muita? Kollega Tamburano. Minä en usko, että tämä on nyt oikea paikka ja hetki sanoa, pitääkö äänestää vai ei. Meillä on riittävästi aikaa minä pyrin välttämään sekaantumasta tähän, mutta olisi nyt hyvä vaan käydä äänestämään. Yeah. Kiitoksia tästä. Todella siis kohti Euroopan energiaunionia. Esittelijä kollega Kruparczyk, saanhan onnitella teitä te todennäköisesti toisen kollegan Jaskevicin, joka nyt ei ole paikalla, kanssa tulette siirtymään Puolan hallitukseen muutamaksi vuodeksi. Ja sitten kolmas Puolan hallituksen jäsen todennäköisesti tulee olemaan kollega Simanski. Varmaan monet teistä muistatte hänet viime kaudelta ITRE-valiokunnan varsinaisena jäsenenä. Eli Puolaan on tulossa varsinainen ITRE-hallitus. Eli todella onnittelut näille kollegoille. Tarkistus 249 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 250 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 253 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1016 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 265. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 266 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Luulen, että hyväksyttiin. 266. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 264 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tai 264. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kaksi tarkistusta yhdessä, 251 ja 267 identtiset puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 450 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Hyvä, tarkistetaan tuo äskeinenkin 450. 450 äänestys on päättynyt. Hylätty. Inta 21 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Inta 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 285 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 297 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Todennäköisesti. No, tarkistetaan koneellisesti. 297. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 730 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. 637 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt siirrymmekin kompromissiin kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afet 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afet 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tuo Afet 15. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 343 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi. 3, 4, 3. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13b puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13b tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kyllä se ihan kannatti tarkistaa, kun tasa-äänin mentiin. 13a puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 415 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 415. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 416 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ne, kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 447 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja tarkistetaan 447. 447. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Mutta kyllähän tämä tiukoille menee. 432 puolesta vasta tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 432. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys 1, add 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tämä add 1. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten äh, lisäys 2 ad 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarvitaan tämäkin. Jälleen pahoittelen. Lisäys 2. Ad 2. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 486 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan tämäkin. 4, 8, 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17a puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Inta 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. Siis Inta 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistetaan. hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää. Mm, tämäkin täytyy tarkistaa. Inta 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tiukoille tämäkin meni. Inta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kuitenkin. AFET 10. AFET 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 497 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 504 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 502 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hyvä. Tarkistetaan 502. Äänestys on päättynyt. Ai hyväksytty, olitte oikeassa, olitte oikeassa. Kiitän avustanne. 506 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 506. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 503 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 500 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 499 puolesta vastaan. Tyhjä Konetarkistus 499. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 501 puolesta vastaan. tyhjä ette, ette äänestä, kädet eivät nouse, hyvät naista herrat. 501 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 507 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 507 haluatte vielä konetarkistuksen, tehdään niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 793 puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. 511. 511 puolesta. 511 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1050 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 1050. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 513 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 515 puolesta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 517 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 517. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Näettehän. 519 puolesta vastaan tyhjä tarvitaan koneellisesti. 519. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahde. Ensin 516. 516. 516 puolesta. Ja vastaan tyhjää. Tämä päärätulos tämäkin tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 526 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 521 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 523 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 523. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin in favor. Sitten 529 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Compromise 19 in favor. Kompromissi 19, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 573 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 574 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. 574. Tarkistamme. 574. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 575 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sekin vielä. 575. Äänestys päättyy. Hylätty. 575 ensimmäinen osa. 565 ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi 620 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 21b puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti. Kompromissi 21b. Äänestys päätyy. Hylätty. 21a puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 647 puolesta. Vastaan Tarkistamme. Tarkistamme sähköisesti. 647. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 301 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 301. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkoittaa 633, osa 1 seuraavaksi. 633 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin 633 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Puol- hyväksytty. 629 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 629. 629. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kollegat, nostakaa kätenne vähän selkeämmin. Minä en näe niin hyvin. 852 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 852. Tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 638 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Te ette ole nyt kovin urheilullisia, kun ette nosta kättäne kunnolla. Tarkistamme sähköisesti. 638. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt pieni tauko pyytää puheenjohtaja omasta puolestaan. Ei ole mitään alkoholipitoista, olkaa huoleti. Te voitte tarkistaa senkin, jos haluatte, mitä tässä mukissa on sisällä. Sitä ei voi kyllä sähköisesti tarkistaa valitettavasti. No niin, vai voidaan sitäkin yrittää. Kaikki tarkistetaan. 667 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 667. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 654 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 669 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 670 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 670. 670. Äänestys päättyy. Hylätty. 672 puolesta. Vastaan. No tämäkin tarkistetaan. Pahoittelen, mutta tarkistamme tämän 672 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 677 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 677. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 675 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 675. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 680. 680 puolesta. Puolesta 680. Vastaan. tyhjä Vähän vaikea arvioida, vähän vaikea sanoa. 680 sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 688 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 684 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 685 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty olettaisin, mutta tarkistamme. 1161 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 687 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 806 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Se oli hyväksytty. Anteeksi, anteeksi. 806 oli hyväksytty. Sen takia meidän me emme hyppää heti kompromissiin 24, vaan kaksi tarkistusta sitä ennen. 623. 623. Tarkistus 623 puolesta. 623. 623. 806 jälkeen 6, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt voimme siirtyä kompromissiin 24. Meni vähän liian aikaisin, liian kiireisesti siihen. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 693 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 717 727720724. Kaikista osa kaksi. Ne kaikki ovat identtisiä. Äänestämme yhdessä näistä neljästä tarkistuksesta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 891 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 726 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin. 726. 726. Tarkistamme sen sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 725 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 561 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 552 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 550 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 562 puolesta. 562. 562. 550 oli myönteinen. Se tarkoittaa sitä, että 621 raukeaa. Eli siirrymme tarkistukseen 562 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 563 puolesta vastaan. No, tarkistamme tämän. 563. 563. Äänestys päättyy. Hylätty. 553 puolesta vastaan tyhjää hylätty 555 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistuksemme 732 puolesta vastaan. Tarkistamme. 732. Sähköinen tarkistus 732. Äänestys päättyy. Hylätty. 733 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 733. 733 sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 26b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Tärkeä kohta 26b. Äänestys päättyy. Hylätty. 26a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 790 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin. 790. Tarkistus 790. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 794 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 807 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 811 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kuitenkin 811. Sähköinen tarkistus 811. Äänestys päättyy. Hylätty. 808 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 810 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 29 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 29 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 855 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme. 855. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 812 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 859 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 881 puolesta, vastaan, tyhjää. No, tarkistamme. 881 tarkistus. 881. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 922 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. 922. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys puolesta vastaan. Tarkistamme tämän kohdan lisäys, addition. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 941 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 942 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 971 puolesta vastaan tarkistamme. 971. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 38 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 40 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4 1 vastaan, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 42. Ennen 42 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme jälleen kerran sähköisesti Envi 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Addition lisäys puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 11 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 25 puolesta vastaan. Tarkistamme. Envi 25. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30... Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. 35. Se oli selkeästi hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin sähköisesti kompromissi 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys numero 1 puolesta. Vastaan. Abstentions, us... Tyhjää, tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Lisäys kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Addition, lisäys kaksi. Sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Tällä kertaa hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen numeroon 897 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme tämänkin, 897. Äänestys päättyy. Hylätty. 703 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 703. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty tällä kertaa. 1119 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 111, anteeksi 1120 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 1121 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 977. Erillisäänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 982. Näin 982, mm. koska ensimmäinen osa oli, tuli hyväksytyksi, joten näin siirrymme tarkistukseen 982. Hienoa. 982 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 982. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoittaa, että äänestämme toisesta osasta. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi kolmasosa puolesta vastaan. Tarkistamme tämän, jotta voimme olla täysin varmoja. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme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 983. puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. 983. Kollega, tämä on vähän hankalaa. Meidän pitää olla tarkkoja. Meidän pitää olla todella tarkkoja ja huolellisia. 983. Closed. I close. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä. Five in favor. 975 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 975. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty, joten seuraavana 980 ensimmäinen osa. 980 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavana toinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 731 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys puolesta. Vastaan tyhjä. Vielä tarkistamme tämän lisäyksen. Nimenhuuto äänestys koneellisesti. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 996 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ihmettelen, että ei kukaan tue. 1002 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 992 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. 992 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 995 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 995 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 993 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 998 puolesta vastaan vaikea sanoa, tarkistetaan tämäkin. 998. Hylätty. 1003 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1001 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 1001. Äänestys päättyy, hylätty. Tuhat. Numero tuhat puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa tämäkin siis tuhat. Numero tuhat. one thousand I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 999 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 994 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 997 puolesta vastaan. Vaikea sanoa. Meidän pitää tarkistaa tämä 997. Ovatko kaikki äänestäneet? Ensimmäistä kertaa tulin kysynneeksi tätä. Äänestys päättyy. Hylätty. 1004 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1015 puolesta vastaan. Tämäkin on tarkistettava. 1015. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kolme yhdessä. 1017, 1018, 1019 ja 1020, siis neljä identtistä tarkistusta äänet puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 1026 puolesta Niin anteeksi vain hetkinen. Niin nämä kaikki todella hyväksyttiin, joten hetkinen, hetkinen. 1035. Hyvät kollegat. Minulla ei nyt yhtään vitsiä taskussani niin, että tästä tulisi vähän helpompaa teille, mutta nyt tar- äänestämme numerosta 1035. 1035. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistamme. 1035. Koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1037 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 1037. Koneellinen tarkistus. 1037. Close the vote. Accepted. Äänestys päättynyt. Hyvä. Tran neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1038 puolesta ty- vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 14 seuraavalla sivulla. Hyppäämme tuonne seuraavalle sivulle Tran 14, hyvät kollegat, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Tran 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjiä Tämä on tarkistettava. Hyvät kollegat, no nostakaapa. Niin, pidätte kädet koko ajan ylhäällä, niin minua on vaikea tästä erottaa tulosta. Tran 13, we check it. Tarkistamme tämän Tran 13 kohtalon vielä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Envi 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi nolla neljä kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 1048. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tran 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tran 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1051 ja 1052 yhdessä identtisenä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys puolesta vastaan tarkistamme. Tarkistamme tämän lisäyksen kompromissi 40. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi yksi kaksi neljä puolesta Jos haluatte, niin voimme tarkistaa tämän lisäyksen kolme. Selvä. Tarkistamme lisäys kolme. Kyllä se aika selvästi meni läpi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 1124 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 865 puolesta vastaan tarkistamme. 865. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. Enevi 39 puolesta vastaan. Tämäkin on tarkistettava. Envi 39. Eiköhän se ollut läpi, mutta äänestys päättyy. Kollegat, pyydän teitä nostamaan kätenne selkeästi. Kyllä ymmärrän, että tämä on väsyttävä harjoitus, mutta silti Hyväksytty siis. Seuraavana 1100 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1099 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1123 puolesta vastaan tyhjä hyväks, no, hylätty. 1129 puolesta vastaan tarkistamme. 1129 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyvä. Hyväksytty. 1127 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1133 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1132 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1134 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1144 puolesta tarkistamme vielä 1134. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1144 puolesta vastaan tyhjiä. Tämä on tarkistettava vielä. 1144. Äänestys päättyy. 1148 puolesta vastaan. Tarkistamme sen silti 1148. Äänestys päättyy. Hylätty. 1149 puolesta vastaan Tarkistetaanpa sekin. 1149. Olemme kovin jakaantuneita tässä valiokunnassa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa 1156 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 1162 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme 214. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta, 45 ja 47. Puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. 45, 47 yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 67 osa 2 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. 67. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 71 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 73 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta, ei, eh, anteeksi vain tarkistus 82 ensin. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tarkistetaan tämä 86. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 51 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 117 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 109 osa 2 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 126 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hyväksytty 129 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 128 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 130 puolesta, vastaan hyväksytty tämäkin, mutta tarkistamme vielä tämän 130 tarkistamme Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Seuraavana kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 138 puolesta. Hetkinen, hetkinen, kyllä vain joo. 138 puolesta vastaan tarkistetaanpa tämä 138. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta 140 141 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Two identical amendments. Nämä identtiset kaksi siis tarkistetaan ne yhdessä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 142 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 142. Äänestys on päättynyt hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti tämäkin 144. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 147 ja 148 yhdessä, identtiset. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 149 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 174 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 176, 176 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty tarkistetaan kuitenkin varmuuden vuoksi. 176. Äänestys on päättynyt. Ylätty. 175 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Eiköhän se hylätty. 175. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kuusi tarkistusta yhdessä 155, 156, 157, 158, ja 1,60. Ne ovat identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 172 puolesta. Vastaan. Mm, tarkistetaan. 172. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 173 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Vaikea sanoa jälleen. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 57. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 136 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin. 136. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 56 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 184 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 184. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 185 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 185. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 186 puolesta vastaan. Saamalla enemmistöllä hylätty. 187 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 188 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 189 puolesta vastaan. Todennäköisesti hyväksyttiin. Tarkistetaan koneellisesti 189. 189 koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi 243. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 216. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin ollen siirrymme kompromissiin 60 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 229 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 61 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 241 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 246. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Puheenjohtaja korjaa hyväksytty, hyväksytty. Tämä hyväksyttiin. Ykkönen hylättiin, kakkonen hyväksyttiin. Ja nyt tarkistus kolme ja neljä identtiset yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarstus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarstus 10 puolesta 12 puheenjohtaja korjaa, 10 ja 12 yhdessä, ne ovat identtiset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 13 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti 13. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kaksi tarkistusta yhdessä, 14 ja 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Molemmat hyväksyttiin näin. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ja Ymmärsin, että toivoitte pientä pientä lyhyttä taukoa, kaksi kolme minuuttia tässä vaiheessa, jotta poliittiset ryhmät voivat neuvotella. Very well One more.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 Uh, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, ymmärrän, että nyt kaikki ovat täysin valmiina loppuäänestykseen. Ja me toimitamme loppuäänestyksen nimenhuutoäänestyksenä. Pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne. Ja avaamme nyt loppuäänestyksen. Äänestys on alkanut. Onko kukaan äänestänyt? Äänestys on päättynyt. 47 puolesta, 13 vastaan. Onnittelut Grobarczyk ja varjoesittelijät, onnittelut meille kaikille. Olihan tämä kyllä aikamoinen urakka, koko joukko tarkistuksia. Varjoesittelijät ovat tehneet todella kovan työn. Suuret kiitokset siitä. Ja nyt siirrymme sitten viimeiseen äänestykseen lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhte- yhtiöveropolitiikkoihin. Valmistelijamme on Massimiliano Salini. Ja jos äh, sallitte, niin aloitellaan ensimmäiseksi kompromissi 1, johon liittyy suullinen tarkistus Aldelta. Rova Kallas, työjärjestyspuheenvuoro. Teillä on siis, vai onko teillä suullinen tarkistus? On behalf of... Kyllä, ALDE-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa suullista tarkistusta kompromissiin yksi, jo, niin että, että, har, että, että tämä varovainen tarkka avo, mm, arviointi korvataan vaikutusten arvioinnille. Eli vedotaan nyt tähän yhteiseen yhtiöveropohjan järjestelmään ja sen täydelliseen täytäntöpanoon, joka perustuisi vaikutusten arvioinnille ja niin edelleen. Any objection? Vastustaako joku suullisesta tarkistuksesta äänestämistä? Jos vastustaa, niin teidän tulisi nousta seisomaan ei-vastalauseita, joten me voimme äänestää tästä tarkistuksesta näin suullisesti muutettuna. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää Kai se hyväksyttiin, mutta kun kädet eivät oikein nouse. Joten äh, tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Tarkistus 15. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta. Toinen osa, vain toinen osa. Kyllä. Koska ensimmäinen osa on rauennut. 31 toinen osa puolesta vastaan. Tarvitaan koneellisesti. 31 toinen osa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 48. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarttus 62 puolesta. Vastaan. Tarttaan koneellisesti. 62. 62. Äänestys päättyy. Hylätty. 64. 63, 63 ensimmäinen osa puolesta vastaan. tarstaa. 63 ensimmäinen osa koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta. Vastaan Tarvitaan koneellisesti 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan 75kin varmuuden vuoksi vielä. Äänestys päättyy. hyväksytty. 76 puolesta ja pyytäisin, että nostatte kätenne vastaan. Tyhjää hyväksytty. 80 puolesta. Vasta. Tyhjää hyväksytty. 82 kahdessa osassa. 81 korjaa puheenjohtaja kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. 81 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sekin. Tarkistus 83 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 83. Tarkistetaan 83. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 49 puolesta, 8 vastaan. Onnittelut kaikille esittelijöillemme. Kiitos kollegat. Pahoittelen, että tämä meni vain puolitoista tuntia. Tämähän oli ihan pikainen juttu. Te olitte kaikki valmistautuneet henkisesti kolmeen tuntiin. Mitä tehdä? Menkää lounaalle. Commissioner stays here already. So, so what is now? What is now? What Kollegat, nyt ilmoittaisin teille, että esityslistallamme meillä on vielä yksi hyvin tärkeä esityslistan kohta, nimittäin TTIP. TTIP-neuvottelut. Joten eh, jääkää nyt ihmeessä vielä tänne saliin. Sillä tässä on nyt kokousaikaa kello 13, sanoo puheenjohtaja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 mahdollisimman nopeasti ja antakaa meidän keskittyä tähän työntekoon vielä. Kollega Turmeskin siellä. Tyrmes. Olette ihan minun näkökenttäni keskellä ja minä haluaisin nyt kyllä aloittaa. Ja sitten siellä Demari-kollegat. Adam, pyytäisitkö nyt kollegoita Toijaa ja muita istumaan alas? jos nyt sopisi kaikille. No niin, parhaat ystävät, nyt TTIP-neuvottelut. Kyseessä transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus. Ja nyt toivotan tervetulleeksi Petros Sormeliksin, joka on markkinoille pääsy yksikön päällikkö kauppapääosastolta Tervetuloa tänne valiokuntaan ja nyt todella herra Surmeelis voi kertoa meille toista neuvottelukierroksesta, joka järjestettiin Miamiissa 13.17. heinäkuuta 2015. Neuvottelut. Muistuttaisin, että neuvottelut muodollisesti alkoivat heinäkuussa 2013, eli tässä on nyt jo yli kaksi vuotta neuvotteluja käyty ja 11 neuvottelukierrosta takana – Viimeisin näistä todella Miamiissa Ja muistuttaisin, että näiden muodollisten neuvottelukierrosten lisäksi on käyty muitakin keskusteluja ja näistä komissio kertoi ITRE-valiokunnalle ja parhaat ystävät, rauhoittukaapas nyt siellä. Komission jäsen Cecilia Malmström on tavannut Yhdysvaltain kauppa- neuvottelijan Michael Frohmanin Washingtonissa. Siellä katsottiin vähän neuvottelutilannetta. Ja sitten 5. lokakuuta Yhdysvallat yhdessä 11 muun valtion kanssa päätti neuvottelut trans Pacific-kumppanuudesta, eli Tyynemeren alueen kumppanuudesta TPP. Ja me olemme nyt kuulleet, että EUn ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelut on Yhdysvaltain taholta pantu hiukan eh, jäihin, koska nämä Tyynemeren alueen neuvottelut, TPP-neuvottelut, ovat olleet heidän toimiensa keskiössä. Kyseessä siis todella ei transatlanttinen, vaan trans ää, äh, Tyynemeren alueen neuvottelukierros. se on nyt todella vaikuttanut TTIPiin, ehkäpä myönteisesti, ehkäpä kielteisesti. En tiedä, mitäs mieltä komissio on. Tämä on hyvin avoin kysymys. TPP on nyt siis saatettu päätökseen joitain viikkoja sitten ja mahdollisesti meidän edessämme ovat seuraavat TTIP-neuvottelukierrokset. Joten komission edustaja, olkaa hyvä. Yes, good morning to... Oikein hyvää huomenta ja kiitoksia puheenjohtajaan. Kiitoksia tästä kutsusta tulla kertomaan teille viimeisimmästä TTIPin kierroksesta. Tämä oli 11 kierros, kuten tiedätte, se käytiin kaksi viikkoa sitten. 12.19. lokakuuta Washingtonissa pidettiin muutamia kokouksia, mutta suurin osa kokouksista Miamiissa. 11. kierros oli hyvä kierros. Paljon lujaa työtä tehtiin ja sen myötä päästiin myös eteenpäin ja neuvottelut tiivistyivät monilla osa-alueilla tämän kierroksen aikana markkinoille asiat olivat tärkeimpiä saavutuksia. Me kävimme keskustelua uudistetuista tarjouksista Yhdysvaltojen kanssa ja sen myötä pääsimme nyt vastaavaan tasoon näiden tariffi tulinimikkeiden osalta 90 8 prosenttia on nyt katettu tuulinimikkeiden osalta ja tarjoukset ovat tasapainossa. EU aikaisemmin oli tehnyt laajemman tarjouksen kuin Yhdysvallat ja on tietenkin tärkeää, että olemme nyt päässeet tasapainoon. Epätasapaino on saatu korjattua näiden uusien tarjousten myötä. Kierroksen aikana keskustelimme Yhdysvaltojen ehdotuksesta koskien tuote kohtaisia alkuperäsääntöjä. Tämä on tietenkin tärkeä asia. Sehän tulee määrittelemään sen, kuinka voidaan hyötyä suosituimuussa kohtelusta ja ku, mitä voidaan ottaa sopimukseen mukaan. Markkinoille pääsystä toinen pilari tulien jälkeen on tietenkin palvelut. Siellähän meillä on jo uudelleen tarkistettu tarkeukset jo, jo heinäkuulta. Hyödynsimme tätä nykyistä kierrosta, jotta saimme vielä syvennettyä keskustelua koskien näitä palveluja ja saimme vahvistettua palvelua koskevan tekstin. Markkinoille pääsy osa, osion kolmas pilari TTIPn neuvotteluissa koskee tietenkin julkisia hankintoja. Se on EUlle hyvin tärkeä osa-alue. Kierroksella valmisteltiin eh, maaperää julkisia tarjouksia koskevia eh, ensimmäisten tarjousten vaihtoa varten. Tämä on suunniteltu helmikuulle. Ja puheenjohtaja Pusekille voisi vielä kertoa, että täällä oli, oli Roman ja Malmström kävivät eh, neuvotteluja syyskuussa ja tuolloin he sopivat julkisia hankintoja koskevien tarjousten tekemisestä helmikuuhun mennessä ensi vuonna ja nyt todella hyödynsimme tätä kierrosta maaperän valmisteluksi näiden tarjousten, tarjousten tekemistä varten. Markkinoille pääsy oli todella kärjessä tällä kierroksella. Meillä oli tullit, palvelut ja julkiset hankinnot käsittelyssä. Sitten tietenkin keskustelimme myös sääntelyulottuvuudesta TTIP-sopimuksen puitteissa ja keskustelimme eri osa-alueista ja sektoreista, joilla voisi, voitaisiin keskustella sääntelyyhteistyöstä. Saimme hahmoteltua sen, mitä voidaan saada aikaan kun kullakin sektorilla sääntelyyhteistyön osalta. On aivan selvä, että keskustelut eivät vaikuta siihen, minkä tasoista suojelua tarvitaan sääntelyn kautta tai siihen, miten julkista politiikkaa säännellään. Sitten sääntö puolella 11 kierroksella tärkeää asia koski sitä, että EU antoi ehdotuksensa koskien kestävää kehitystä. Tämä tapahtui todella viime kerroksen aikana ja jonkun verran valmistelevaa keskustelua jo käytiin komission ehdotuksesta. Näistä kaikista asioista keskusteltiin kierroksen aikana. Yksi ongelma, joka ei ollut keskustelun kohteena tällä kierroksella koskee sijoittajan suojaa. Tehän tiedätte, että komissio on tehnyt ehdotuksia koskien sijoittajan suojaa, mutta tällä kierroksella näistä nämä ehdotukset olivat vielä, vielä keskustelussa Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioissa ja tästä syystä tätä aihetta ei vielä voitu käsitellä tällä 11. kierroksella Yhdysvaltojen kanssa. Tässä kokonaiskuva. Sitten ehkä muutama erityisempi asia. Täällä oli kaksi asiaa, joihin, joita tämä valiokunta erityisesti kiinnostaa. PK-yritykset ja raaka-aineet nimittäin. Tehän tiedätte, että PK-yritysten osalta olemme keskustelemassa siitä, että otettaisiin mukaan PK-yrityksiä koskeva luku TTIP-sopimukseen. Meillä on EUn ja Yhdysvaltojen välinen sopimus tällaisen luvun mukaan ottamisesta ensimmäistä kertaa. Näin sitten meillä olisi kauppasopimuksessa mukana pk-yrityksiä käsittelevä luku. Keskustelimme kahdesta näkökohdasta, jotka liittyvät tähän asiaan. Ensinnäkin instituutio, institutionaalinen näkökohta ja sitten tiedon jakaminen. Ja kolmas aspekti koskisi sitten yhteistyöstä pk-yrityksien välillä. Siitä on oikeastaan jo sovittukin. Perustana on hyvä yhteistyö, erityisesti mm, GROW-pääosaston ja, ja Yhdysvaltojen kauppaministeriön välillä ja näin keskityimme näihin kahteen muuhun ulottuvuuteen, institutionaalisiin kysymyksiin siis ja tiedon tiedonvaihtoon. Eli pohdimme sitä, minkä tyyppisiä rakenteita PK yritysten luvuissa voisi olla. Meillä on, on ehdotus, että täällä olisi valiokunta, komitea, pk-yrityskomitea, joka sitten olisi yhteyksissä kaikkien sidosryhmien kanssa. Se on tietenkin tärkeää, mutta tällainen komitea varmistaisi myös hyvän vuoropuhelun eri sopimusosapuolten välillä. PK-yritysten olisi tiedettävä, kuinka se vo, ne voivat hyötyä sopimuksesta ja tarvitaan itse sopimukseen sellainen rakenne, joka helpottaa tätä, tätä kanssakäymistä. Tällä alalla pääsimme eteenpäin ja kävimme hyviä keskusteluja. Meillä ei ole vielä lopullista tekstiä, mutta edistystä kyllä tapahtui. Sitten tämä kolmas näkökohta, joka koski tiedon jakamista. Tämä liittyy eri välineisiin, joita olemme ottaneet käyttöön, jotta pk-yritykset saisivat yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka EUn pk-yritykset voivat viedä Yhdysvaltoihin, millaisia vaatimuksia on täytettävä ja muunlaista käytännön tietoa, mitä pk-yritykset tarvitsevat, joita niiden rooli kansallisessa kaupassa voisi lisääntyä. Keskusteluja on jatkettu, mutta meillä ei ole vielä lopullista sopimusta siitä, mikä tulee olemaan täsmällinen sisältö näiden tietojen osalta ja millaista foorumia tietojen jakamiseen käytettäisiin. Asia edellyttää vielä keskustelua. EU-puolelta suosittelisimme pk-yrityksiämme varten tällaista yhden luukun järjestelmää. Meillä olisi lähinnä verkkosivu, jonka kautta voitaisiin kaikki tarpeelliset tiedot saada. Sitten energia ja raaka-aineet. Kävimme kahden päivän ajan keskusteluja energiaa ja raaka-aineasioista ja katsoimme kaikki ne seikat, jotka aikaisemminkin ovat olleet keskusteluissa. Puhuttiin näistä mahdollisista eri elementeistä, jotka voitaisiin mahdollisesti ottaa mukaan TTIP-sopimukseen – energian ja raaka-aineiden osalta. Kävimme yksityiskohtaista keskustelua myös sellaisista asioista, joista aikaisemmin emme ole ehtineet juuri puhumaan, kuten energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä keskustelimme yksityiskohtaisemminkin. Olemme myös puhuneet siitä, millaisia suhteita on eri horisontaalistien lukujen välillä TTIP-sopimuksessa. Tämä on tärkeä asia, koska mehän tietenkin haluamme energiasta ja raaka-aineista tietyn luvun, mutta sitten meillä on myös nämä säännöt, jotka ovat mukana muissa luvuissa. Niitä sovellettaisiin myös energiatuotteisiin ja energia-alan investointeihin. Ja tästä syystä horisontaalisten lukujen välinen suhde on hyvin tärkeä asia. Näiden kahden päivän keskustelujen aikana teimme selväksi Euroopan unionin kannan. TTIP-sopimuksen pitäisi ottaa itsenäinen luku, jossa on energiaa ja raaka koskevia säädöksiä. Selitimme, että meidän pitäisi käsitellä siellä kaksi ongelmaa. Ensinnäkin tietenkin nämä vientirajoitukset, joita Yhdysvalloissa on olemassa koskien raakaöljyn ja kaasun vientiä. Luvussa pitäisi olla myös mukana sääntöjä, joilla saadaan aikaan sääntelypuitteet, jotka ovat kestävät ja näitä energiatuotteita, energiarakenteita varten – tulevissa neuvotteluissa tätä voidaan viedä eteenpäin ja sen pohjalta voitaisiin täyttää TTIPin yksi rooli nimittäin se, että pikkuhiljaa rakennetaan tämän alan globaaleja sääntöjä. Yhdysvallat eivät vielä pystyneet poliittisesti tekemään päätöksiä koskien siitä, että otettaisiin mukaan tällainen luku, vaan päätös tehdään myöhemmässä vaiheessa, kunhan neuvottelut ovat edenneet pidemmälle. Haluaisin vielä todeta sen, että kierros käytiin aikana, jolla paljon tapahtuu myös Yhdysvaltojen kongressissa energia-alan kysymyksissä. Keskustelimme erityisesti useista sopimuksista, joiden tar- ei, useista laeista, joiden tarkoituksena poistaa vientikielto öljyn osalta Yhdysvalloissa. Jotkut näistä laista on, ovat merkinneet edistystä. Siellä on nyt kongressin puolella kyllä jo asiasta äänestystä, mutta senaatti ei ole vielä vauhdissa mukana. Sitten toinen asia, jonka halusin mainita, koskee niitä toimia, joissa te olitte suoraan mukana kaksi viikkoa Washingtonin neuvottelujen jälkeen ja se koski tätä lainsäädäntövuoropuhelua, transatlanttista vuoropuhelua neljäs päivä marraskuuta Washingtonissa oli asiaa koskeva keskustelu ja energia- ja raaka-aineet asi- olivat vahvasti mukana tässä transatlanttisessa la- lainsäädännöllisessä vuoropuhelussa. Jotkut neuvotteluista käytiin niin, että Yhdysvaltojen edustaja Froman oli myös paikalla. Ja transatlanttisen lainsäädäntövuoropuhelun vuoropuhelun reunoimilla käytiin muitakin keskusteluja. Sen jälkeen hyväksyttiin yhteinen lausunto, jolla tuetaan lukua, joka olisi todella energian keskittynyt luku TTIP-sopimuksessa. Tämä on meidän neuvottelutavoitteemme. Onkin kiinnostava havaita, että kun tämä yhteinen lausunto hyväksyttiin, niin ajatus tällaisesta energiaa koskevasta luvusta sai tukea kongressista. Olemme oikein kiitollisia Euroopan parlamentin tuesta ja tämän valiokunnan tuesta myös tällaisten viestien takana. Transatlanttisen lainsäädännöllisen vuoropuhelun ja muiden sitä ympäröivien kokousten kautta ja parlamentin jäsenet saattoivat havaita, että tämä on varsin kompleksi ja vaikeasti neuvoteltava ala Yhdysvaltojen kanssa. Sitten seuraava tulevaisuutta ajatellen odotamme, että seuraava kokous komission jäsen Malmströmin ja USAn edustajan Fromanin kanssa olisi joulukuussa. Ja odot, odottelemme 12 kierrosta ensi vuonna luultavasti helmikuussa täällä Brysselissä. Mitään päivämääriä ei ole vielä vahvistettu, mutta tällaisella aikataululla nyt mennään. Ajatus on tietenkin se, että Yhdysvaltojen puolelta, kuten puheenjohtaja mainitsitte, tämä TPP eli Tyynemeren kumppanuus kun tämä, tämä kumppanuussopimus on nyt saatu valmiiksi, niin toivomme, että energiaa löytyy lisää Yhdysvaltojen neuvottelu, neuvottelijoilta siihen, että voidaan keskittyä TTIP-neuvotteluihin, niin näin, näin voisimme päästä vielä enemmän eteenpäin. Niin, että saamme näitä neuvotteluja vauhditettua ja pääsisimme todella mahdollisesti neuvottelussa loppuun jo ensi vuoden loppuun mennessä. Tässä kaikki. Kiitos oikein paljon. Täällä on nyt jokunen puheenvuoropyyntö. Ja kollegat, kun minä olin äh, ITRE-valiokunnan äh, lausunnon valmistelija, kun äh, annoimme lausunnon asiassa Intalle, niin ehkäpä sallitte, että aloitan puheenvuorollani Washingtonissa viime viikolla Fred Aptonin kutsusta kauppa- ja energiavaliokunnan puheenjohtajan kutsusta. Minut oli todella paikalle kutsuttu ja kun ajatellaan Yhdysvaltain ja Euroopan äh, energianeuvotteluja, niin paikallahan on joitain, esit, joitain edustajia niin äh, Yhdysvaltain teollisuudesta kuin meidänkin. Ja todella siis äh, energiavaliokuntiemme yhteiskokous oli osa Trans transatlanttista lainsäätäjien vuoropuhelua. Jotkut ITRE-valiokunnan jäsenet olivat muuten myös paikalla kokouksessa, joka siis järjestettiin Yhdysvaltain kongressissa. Ja pääaiheena mielestäni oli markkinoiden, energiamarkkinoiden avaaminen. Siis TTIP-neuvottelujen hän esimerkiksi ne kaasu- sekä öljyneuvottelut ovat tärkeitä ja keskusteluni Rouva Workin kanssa, joka on äh, valtiosihteeri. Hän on äh, presidentti Obaman läheinen liittolainen ja sitten Rouva Obeli, joka on myös valtiosihteeri energia-alalla, niin ähm, he haluaisivat näitä lupamenettelyjä nopeuttaa Nykyään nimittäin lupa, luvan saaminen, lisenssin saaminen saattaa kestää jopa lähemmäs kaksi vuotta, jos siis yhdysvaltalainen yritys haluaisi tuoda LNG tänne Eurooppaan. Ja he haluaisivat itse asiassa nopeuttaa tämän lisenssilupamenettelyn noin kuukauteen kuuteen viikkoon. Ja tässä siis tarkoituksena on se, että tällainen lisenssivaatimus saataisiin jopa kokonaan poistettua. No, tämä on ennen kaikkea kongressin vastuulla tämä kysymys. Mm, itse asiassa tapasin myös joitain senaattoreja, hyvin korkean tason edustajia, valiokuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, me puhuimme LNG-energiasta ja LNGstä ylipäätään näiden kaikkien edustajien kanssa. Ja haluaisin esittää teille nyt kolme lyhyttä kysymystä. Miten osallistu- tai mm, suhtaudutte tähän energialukuun, kun amerikkalaiset nyt tällä hetkellä heidän kantansa ei ole ehkä ihan selvä. Me haluaisimme kuitenkin myös energiaa kysymyksiä nostaa esiin. Miten hyvinä pidätte mahdollisuuksia sille, että Yhdysvallat suostuu neuvottelemaan myös energiasta? Erityisesti juuri tämä markkinoiden avaamiskysymys. Me haluaisimme LNG-markkinat avata itse asiassa mahdollisimman pian, jopa jo ensi vuonna. Ja keskustelu alivaltiosihteerin kanssa – saatiin näin käyntiin. Siis puhumme jopa ensi vuoden ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Sitten ne julkiset hankinnat ja pk-yritykset. Toinen kysymykseni. Markkinoille pääsyyn liittyvät tiukimmat esteet tällä hetkellä ehkäpä ovat valtioiden tasolla, koska valtion tasollahan on ehkä helpompi saada aikaan kompromissi. Tässä minun kysymykseni. Ja nyt puheenvuoron saisi herra Karis. Olkaa hyvä. Very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni itse asiassa liippaa aika läheltä puheenjohtajan kysymystä. Sitten toinen kysymykseni on yleisempi luonteeltaan. Nyt kun Yhdysvallat on todella saattanut TPP-neuvottelut päätökseen, ratifiointi toki vielä odottaa itseään, mutta Äh, itse neuvottelutyö on nyt käyty loppuun asti, niin äh, me olemme siis äh, nyt ymmärtäneet, että heidän pitäisi voida keskittyä täysimittaisesti TTIP-neuvotteluihin. E Keskittyvätkö he nyt TTIPiin e vai suhtautuvatko asiaan hyvin rennosti? Eli ollaanko nyt tilanteessa, jota me toivomme, heillä on nyt aikaa, energiaa ja heidän tulisi voida keskittyä täysin TTIPiin, e kun tuo Tyynemeren sopimus oli tietenkin heille tärkeä, mutta nyt se on neuvoteltu loppuun. Mitä sitten tuohon energialukuun tulee, niin mi- miksi, miksi Yhdysvallat ei sitä halua? Meidän mielestämme tämä on ihan selvää pässin lihaa. Mitä perusteluja Yhdysvalloilla on? Mikä heitä tässä pidättelee? Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollega Kuufuut, olkaa hyvä. No, kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia todella komissioedustajalle tästä briefauksesta. Ensinnäkin tästä energialuvusta. Minäkin haluaisin komissiolta kuulla. Ei nyt tämä ensimmäinen osa vientirajoitukset, vaan toinen osa säännöt. Onko yhdysvaltalaisten kanssa yhteisymmärrystä siitä, minkälaisiin sääntöihin energia- ja raaka-aine lukujen suhteen pyritään? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni liittyy tähän 11 kierrokseen, jota tuossa juuri kuvailitte totesitte, että kestävä kehitys, niin kuin me Euroopassa sitä kutsumme, nousi keskusteluissa neuvotteluissa esiin. Mutta mietin, että miten amerikkalaiset tämän ottavat vastaan kun puhutaan ympäristöstä, puhutaan työntekijöiden oikeuksista, ja nämähän liittyvät meidän silmissämme itse asiassa reiluun kilpailuun, niin suostuvatko yhdysvaltalaiset ottamaan tällaisen kestävän kehityksen ylipäätään mukaan? Sitten, mihin puheenjohtaja tässä vielä viittasi, on tärkeää, että niin, minä olin itse asiassa itsekin, äh, mitä tld tulee mukana, ja me yhdessä amerikkalaisten kanssa puhuimme siitä, että energiaa luukuun pyrittäisiin ottamaan mukaan, mutta käsittääkseni kongressissa on sitten oma dynamiikkaansa käynnissä. He eivät halua itse asiassa hyväksyä tätä äh, puhtaan energian lakiehdotusta, jota virkamiespuoli on ehdottamassa – eli ilmastonmuutoksen torjuminen ja puhdas energia. Vaikuttavatko heidän sisäiset äh, äh, neuvottelunsa ja ristiriitansa mahdollisesti myös näihin TTIP-neuvotteluihin, äh, kauppasopimusneuvotteluihin? Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa Rova Niibler. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensin komission edustajaa kiittää tästä kertomuksesta ja kysyisin, että ymmärsinkö oikein, kun te puhuitte näistä painopistealueista, joihin erityisesti keskityttiin 11 neuvottelukierroksella, niin saatiinko millään alalla minkäännäköistä konkreettista aikaan välituloksia tai lopputuloksia? Jos oikein teitä ymmärsin, niin tullien kohdalla kyllä, mutta voisitteko vielä kertoa tästä yksityiskohtaisemmin? Sitten sääntelypuitteet TTIPissä puhuitte vielä siitä, että mitä aloja tämä koskisi. Voitteko ehkä syventyä tähänkin vielä hiukan, kertoa yksityiskohtia. Ja viimeinen kysymykseni. Tiedän, että tietosuoja ei ole osa TTIP-neuvotteluja, mutta ihan vasti, vastikään hän unionin tuomioistuin otti kantaa Safe Harbor päätökseen ja kysyisin, että nousiko tämä esiin 11 neuvottelukierroksella edes sivuhuomautuksena vai jäikö se täysin käsittelemättä? Kiitoksia. Sitten seuraavaksi puheenvuoro saa herra Keli. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin ilmaista arvon arvostukseni tälle päivitykselle. Energiatilanteesta puheenjohtaja Busek ja Karin ja täällä puhuvat. haluaisin vain odottaa vastauksia heidän kysymyksiinsä tältä alalta. Neuvotteluiden ajoituksesta seuraava kerros on helmikuussa, se on 12. Kuinka monta kierrosta on aikataulutettu ja koska voimme odottaa neuvottelujen päättymistä, kun ajatellaan Amerikan vaalejakin tässä, mihin mennessä aiomme päästä valmiiksi, kuinka monta kierrosta on jo aikataulutettu ja onko mahdollisesti vielä muita kokouksia, joissa on tarkoitus käsitellä kesken olevat asiat. Sitten PK-yrityksistä olen oikein tyytyväinen, että tällainen luku tulee. Voisinko me saada lisää yksityiskohtia sitä koskien? peillä on usein se ongelma, että jatkuvasti saamme kielteisiä kommentteja. TTIP ja koskien usein perustelut ovat vääriä, mutta meillä ei ole kuitenkaan mitään yksityiskohtia, joiden avulla voisimme kumottaa virheelliset väitteet. Että meillä oli siis selkeät nuotit sitä varten, että voimme kertoa, mitä tietyt säännökset merkitsisivät vk yrityksille ja bisneksille. Voisimmeko saada täsmällisiä tietoja, että voimme vastata meihin kohdistettuun kritiikkiin. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Rova lopez Permeja. No. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää päivää kaikille ja kiitos teille että tulitte kertomaan meille neuvottelujen etenemisestä. Meillä on kolme konkreettista kysymystä, kun en kuullut mitään viittausta autoteollisuussektorin, joka on yksi keskeisin asia tässä sopimuksessa, joka kiinnostaa meitä ehkä eniten ja tietysti kaikki, mitä on tapahtunut Volkswagenin tiimoilta. Muun muassa, äh, jos ajattelemme sektorin äärimmäistä keskittymistä, ja se on osoittanut me, me, kun, mitkä riskit pilvet siinä, kun taloutemme jätetään monikansallisten yritysten käsiin. Minkälainen valvonta on ollut näissä päästöissä? Yhdysvalloissa on perustettu kaikki tähän se, mitä, se mikä tieto on tullut tältä teollisuudelta. Tässä mielessä minä haluaisinkin tietää, mitä on tästä miel- mietitty kahdenkeskisestä hyväksymisestä näissä päästökysymyksissä kahdenvälisistä vastavuoroisista sopimuksista päästöistä? Ja toisekseen, aiotteko te harkita sitä, että otettaisiin työ- ja sosiaalilausekkeet näihin julkisiin hankintaprojekteihin? Missä määrin aiotaan taata se, että PK-yritykset voivat myös päästä näihin julkisten tarjouskilpailujen piiriin? koska usein ne ovat jääneet vain suuryritysten temmellyskentäksi. Ja aivan ehdotuksenomaisena, koska te varmasti tulette esittelemään helmikuussa jatkoa, missä määrin voitaisiin ottaa mukaan missä määrin voitaisiin ajatella työoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien takaaminen työllisyyskysymyksissä näissä kaikissa sopimuksissa, alihankintasopimuksissa ja voitaisiin myös ajatella myös lausekkeita jostakin erityiskollektiivisesta silloin, kun on kyse näistä julkisista tarjouskilpailusta. Ihan viimeiseksi, jos te voisitte vähän selventää lisää, josko tämä energiasektorin vapauttaminen tulee tarkoittamaan sitä, että avataan enemmän latinoamericano. Muchas gracias. Särötykselle ja kuinka paljon se tulee vaikuttamaan amerikkalaisten markkinoiden toimintaan. As it is, um, end of, uh, speakers. Nyt näyttää siltä, että muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty. Muistuttaisin vielä siitä, että kun puhutaan Yhdysvaltain kanssa tästä koko lisenssi menettelyn poistamisesta, niin eihän tässä suinkaan vain Yhdysvallat hyödy asiasta, vaan nämä molemmat osapuolet tästä hyötyvät. Ja ainakin nämä kaikki republikaanit ja myös monet demokraatit ovat erittäin kiinnostuneita koko tämän menettelyn poistamisesta eh, ihan ensi vuonna. Tässä mainitsin jo kaksi senaattoria, toinen on North Dakotan ja toinen Alaskan senaattori ja todella jotkut muutkin ovat kiinnostuneita tämän koko lisenssijärjestelmän poistamisesta niin, että markkinat voitaisiin avata kilpailulle. Strategisestihan asia on erittäin tärkeä, geopoliittisesti hyvin tärkeä ja myös energian hintoihin se vaikuttaa merkittävällä tavalla. Niin meidän kuin heidänkin energiahintoihinsa. Joten nyt voisin pyytää teitä vastaamaan ja esittämään loppuhuomion. Kiitän näistä huomioista, puheenvuoroista. Yritän vastata niihin nopeasti. Puheenjohtaja, te kysyitte siitä, että onko mahdollista saada tämä energialuku ylipäätään. Kyllä meidän mielestämme, paitsi että se on mahdollista, se on toivottavaa ja olisi erittäin hyödyllistä olisi hyödyllistä tarttua näihin haasteisiin, joihin tekin juuri viittasitte erityisesti energiaturvallisuuden ja kilpailukyvyn suhteen. Kaikkein tärkeintä tämä olisi tietenkin paljon energiaa kuluttavalle teollisuudellemme, että saataisiin tämä kuilu kerta kaikkiaan poistettua realistisesti voitaisiin ehkä täältä luvulta odottaa kahta asiaa, eli että ensinnäkin puututtaisiin vientirajoitteisiin, joihin viittasitte puheenvuorossannekin, että puututtaisiin näihin rajoitteisiin, mutta että tämän lisäksi sovittaisiin joukosta sääntöjä, tietystä sääntöpaketista, jota tarvittaisiin energia- sekä raaka-ainealalla. Tarpeellisena tätä pidämme siitä syystä, että on säännöt eivät täysin kata, eikä, eivätkä soveltuvalta osin äh, kata energiaa. Ja siksi olemme ylipäätään itse äh, jo käynnistäneet äh, tiettyjä kahdenvälisiä sopimusneuvotteluja kumppanien kanssa, viitaisen kumppanuuden kumppanien kanssa, Ukraina, Georgia, Moldova. Olemme tiettyjä sääntöjä todella alkaneet soveltaa niiden kanssa juuri energiaraaka-ainealalla ja olisi hyvä ottaa tämä malli käyttöön myös T-tipissä. Ja saada aikaan ihan maailmanlaajuisia sääntöjä tällä alalla. Samoin kysyitte puheenjohtajaa julkisista hankinnoista ja kysyitte mahdollisuuksista, joita mahdollisesti valtion tasolla Yhdysvalloissa on, vai onko niitä? Kyllä julkiset hankinnat tulee nähdä paitsi osavaltiotasolla Yhdysvalloissa myös ihan ää, valtion tasolla ja yksittäisten osavaltioiden tasolla, niin kuin totesin. Olemme neuvotelleet äh, muun muassa Kanadan kanssa ja olemme pyrkineet kattamaan julkiset hankinnat todella paitsi osavaltiotasolla myös äh, tätä alemmalla tasolla, provinssitasolla ja näin Yhdysvallat todella myös pyrkii tekemään. Pidämme tärkeänä äh, julkisissa hankinnoissa juuri valtion tason periaatteiden soveltamista ja tämä tietenkin helpottaisi myös PK-yritysten tilannetta. Ne voisivat entistä paremmin Yhdysvalloissa sitten osallistua näihin hankintoihin. Ja tähän te juuri viittasitte, että miten PK-yritykset saataisiin paremmin osallistumaan tämän tyyppisiin sopimuksiin ja kansainväliset tason sopimukset tietenkin tätä asiaa helpottaisivat suuresti. Sitten täällä kysyttiin uusista puitteista, jotka TPP-neuvottelut ovat aikaansaaneet. Niin kuin totesin, me itse asiassa kävimme oikein hyvän neuvottelukierroksen ja Yhdysvalloillakin osapuolena oli kovasti energiaa ja tietenkin toivomme yhä suurempia ponnisteluja myös Yhdysvaltain puolelta. Se, että ne TPP-neuvottelut nyt on saatu päätökseen, varmasti saa heidät keskittymään T-tippiin, mutta eihän tietenkään TPP-neuvottelujen päättäminen vielä heidän työtään täysin ole päättänyt. Heidän täytyy vielä kongressitasolla neuvotella ja, ja näin, mutta kyllä uskoisimme, että he voisivat entistä paremmin nyt ehtiä keskittymään myös tähän T-tippiin. Sitten esitettiin kysymys siitä, miksi Yhdysvallat ei halua, tai miksi se ehkä ei haluaisi energia- ja raaka aine lukua lainkaan. No, tämä on itse asiassa ala, josta Yhdysvallat ei vapaakauppasopimuksissaan ole tottunut neuvottelemaan. No Dafta, joka jo on parikymmentä vuotias, on ainut poikkeus tästä. He eivät ole vapaakauppasopimuksissaan tällaisia neuvotteluja käyneet, ovat pyrkineet ehkä horisontaalisissa neuvotteluissa sitten myös nämä energia- ja raaka-aineasiat paremmin käsittelemään. Eli emme me tästä erimielisiä mitenkään ole, mutta katsomme, että kyllä – horisontaalisen lähestymistavan lisäksi voitaisiin pyrkiä saamaan aikaan tiettyjä erityismääräyksiä, koska horisontaalisissa määräyksissä ei suinkaan kaikkia energiaspesifejä asioita saada käsiteltyä. Ja nyt tietenkin pyrimme heidät sitten vakuuttamaan tästä. Sitten esitettiin kysymyksiä kestävän kehityksen luvusta, Yhdysvaltain reaktiosta. No tällä hetkellä tai tässä vaiheessa reaktio on ollut aika varovainen. Me siis e, esitimme ehdotuksemme, eli me selitimme, mitä tämä voisi sisältää, mitä ehdotuksemme sisältää. Äh, Yhdysvallat ei näiltä osin ole mitään vastaehdotusta tehnyt, eli tässä pikemminkin me selitimme EU-ehdotuksen sisällön ja he saivat sen tiedoksi. Sitten kysyitte ilmastonmuutoksesta. No, nyt kyse on kauppaneuvotteluista, mutta toki myös meille on täysin ilmeistä, että kun puhutaan vaikkapa energiasta ja raaka-aineesta, niin tällaiseen lukuun voitaisiin sisällyttää mm, vain sellaisia määräyksiä, jotka eivät ole mitenkään ristiriidassa mm, ilmastotavoitteidemme kanssa. Päinvastoin näiden määräysten tulisi tukea ja entisestään vahvistaa ilmastotavoitteiden toteutumista ja näihin pyrkimistä. Mutta TTIPissä ei sinänsä ole äh, mikään näköistä puuttumista juuri ilmastopolitiikkaan ollut. Samoin kysyttiin tietosuojasta, oliko siihen puututtu tällä kierroksella. Niin kuin tiedätte, tietosuoja sinänsä ei ole osa näitä neuvotteluja, eikä siitä myöskään keskusteltu tällä kierroksella. Sitten kysyitte niistä aloista, ähm, joista nyt erityisesti käytiin keskustelua. Meillä on itse asiassa yhdeksän alan ryhmä, josta keskustellaan ja kyseessä ovat ähm, lääkeaineet, lääkinnälliset laitteet, kosmetiikka, tekstiilit, autot, IT, kemikaalit, torjunta-aineet. Ja autoista itse asiassa täällä kysyttiin, ja haluan tehdä täysin selväksi, että ne neuvottelut, joita me käymme Yhdysvaltain kanssa autoista, liittyvät turvallisuuteen, mutta eivät päästöstandardeihin. Päästöstandardit eivät missään vaiheessa ole olleet osa TTIP-sääntelyagendaa. Sitten Rova Lopes Bermejo esitti vielä kysymyksen mahdollisista vaikutuksista, joita energialan vapauttamisella voisi olla. Ja sitten sadottamisesta myös vielä kysyitte, no minä aina toistan, jos minulla vaan tilaisuus on, toistan, että mikään neuvotteluissa ei voi mitenkään puuttua osapuolten itsemääräämisoikeuteen ja oikeuteen itse päättää siitä, käytetäänkö tiettyjä energiatuotteita tai hyödynnetäänkö tiettyjä energiatuotteita niiden alueella. Eli joka ikinen EU-jäsenvaltio, joka ikinen Yhdysvaltain osavaltio aivan itse päättää siitä, haluaako se hyödyntää tiettyjä luonnonvaroja. TTIPissä kyse on vain siitä, että jos tällainen päätös nyt tehdään, niin sitten ei saa syrjiä eri osapuolia näiden resurssien käyttöönotossa. Kelille vielä viimeiseksi. PK-yritykset jos sopii, niin voisimme ehkä palata asiaan kahdenvälisesti, kun nyt minulla ei ole tässä oikein enää aikaakaan syventyä tähän kysymykseenne. Ja mitä aikatauluun tulee, aikataulupuitteisiin, seuraava neuvottelukierros käydään helmikuussa. Emme vielä tiedä montako kierrosta meitä odottaa vuoden 2016 aikana, mutta tietenkin tärkeää on saada aikaan mahdollisimman paljon menestystä ja, tai edistystä ensi vuonna, joten ihanne tilannehan olisi toki se, jos neuvottelut vielä saataisiin päätökseen Obaman hallinnon aikana. Mutta hyvin vaikeahan tätä on ennustaa. Niin kuin sanoin, me pyrimme saamaan aikaan niin paljon edistystä kuin mahdollista, niin että ensi vuoden alkuvaiheessa voitaisiin näiden päästä jo ihan loppusuoralle näiden asioiden ratkaisemisessa, mutta ei sitä kukaan tiedä, että milloin tästä valmista tulee. Kiitos. Painanpa päättää tähän puheenjohtaja. No niin, me olemme tässä nyt kyllä jo aikataulusta myöhässä kollega Turmes, nyt on kyllä vähän liian myöhäistä jo antaa, tai enää antaa mitään puheenvuoroja, kun kokousaika on oikeastaan päättynyt. Haluatteko sanoa yhden virkkeen mahdollisesti? The issue of, of the wind... Enemmänkin on kyse siitä, että saataisiin näitä neuvotteluikkunoita suljettua ja minkälaiset linkit on amerikkalaiseen yksi tarkemmista pyynnöstämme koska sitä, että eurooppalaiset yritykset voisivat saada enemmän mahdollisuuksia päästä markkinoille ja luoda – joilla luoda sama, tasavertaiset kilpailuolosuhteet julkisten hankintojen osalta, niin kuin meillä on Euroopassa, mutta en näe, että amerikkalaiset eh, poliitikot eh, vaalipiirissä ennen vaaleja eh, mitenkään ylpeästi puhuisivat tästä asiasta. Onko niin, että mitä lähemmäs pääsemme vaaleja, sitä vaikeimmiksi käyvät keskustelut amerikkalaisten puolelta? Kuinka paljon aikaa meillä todella on, että saisimme neuvottelut valmiiksi? Kiitos, Claude. Tämä on nyt niin puhtaasti poliittinen kysymys, että kun kysyin samaa kaikilta amerikkalaisilta, jotka tapasin, kysyin, että mitenkä yleinen mielipide Yhdysvalloissa saadaan vakuutettua ja mitenkä yleinen mielipide saadaan vakuutettua Euroopassa teetipin taakse. Tämä on puhtaasti poliittinen kysymys. Tärkeä, tärkeä, keskeinen kysymys luonnollisesti. Olen samaa mieltä kanssanne. Toteaisin vielä kohta 12. Esityslistalla me haluaisin kertoa teille vielä koordinaattorien päätöksestä. Johdonmukainen teollisuuspolitiikka, ei-lainsäädännöllinen mietintö menee EPP-ryhmälle. Työllisyysvaliokunnan työmarkkina vaikutus digitaali alalla Mia Petra Kumpula-Natri on itre valmistelija ja Algidas Saudarkas nimettiin hänen varajäsenekseen tuohon työryhmään. Koordinaattorit tekivät päätöksen siitä, että paperiton parlamenttialoite otetaan käyttöön valiokunnassamme ensimmäinen ensimmäistä 2016. Jäseniin otetaan tästä päätöksestä kuhunkin yhteyttä. Paperiton aloite kahden kuukauden kuluttua. Ja sitten vielä koordinaattorit vahvistivat pitkäaikaisen ITRE-käytännön kompromissitarkistuksista. Niiden on, ne, ne ovat aina käytettävissä vain englannin kielellä. Toki voitte protestoida, se on mahdollista, mutta jos me protestoimme, niin eihän tästä koskaan tule valmista. Ymmärrän, että tämä on vaikeaa. Monikielisyys on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita meille kaikille, mutta tämä on päätöksemme. Koordinaattorit tekivät päätöksen tästä. Ja yhteiskokous ITRE IMKO alkaa kello 15.00. Erittäin tärkeä kokous. Muita asioita ei liene. Kohdassa 14. 30.11. Äh, äh, ensimmäinen joulukuuta seuraava kokous Brysselissä. Eli muutaman viikon kuluttua seuraava teollisuusvaliokunnan kokous täällä Brysselissä. Ja kello 15 imco ITRE yhteiskokous. Kiitos ja nähdään sitten iltapäivällä.